Yeah. Dear friends, ladies. Hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat. <clears throat> Hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat. Pyytäisin teitä istuutumaan paikoillenne, koska meidän pitäisi käynnistää tämä valiokunnan kokous. Onnittelen ensinnäkin äh, Pairon valmenttiin valittuja jäseniä. Te voititte vaalit. Hienoa. Toinen asia. Onnittelen kaikkia teitä, eh, jotka ovat tulleet tähän ITRE-valiokuntaan, koska on todellakin suuri ilo olla ITREn jäsen. Voi vakuuttaa teille eräät meistä ehkä 20-30 eh, eh, ovat kyllä kokeneet, ovat saaneet kokemuksia tästä. Ja tämä on ollut paljon enemmän, koska tämä on ollut myös kunnia saada johtaa ITREn valiokuntaa tänäkin päivänä väliaikaisena puheenjohtajana. Tämä on suuri kunnia. Te olette hienossa valiokunnassa, jolla on paljon vastuuta. Muistakaapa tämä, koska lähes kaikki vai reaalitalouteen liittyvät asiat, liikenne esimerkiksi, joka kuuluu tietenkin toiselle valiokunnalle, riippuu myös energia-asioista tai maatalous, ja kaikki muutkin asiat ovat, kuulu, ovat meidän valiokuntamme heiniä. Tämä on suuri vastuu ja se on hyvä muistaa työssä näin joidenkin hymyilevän, jotka ovat kokeneet tämän onnittelut vielä. Me kokoonnumme muutaman kuukauden tauon jälkeen ja aloitamme kovan työmme Itressä. Ennen vaaleja me saimme valmiiksi kaikki lainsäädäntöhankkeet, jotka liittyivät monivuotiseen rahoituskehykseen. Ja se on hieno juttu. Itse asiassa kukaan, mikään muu valiokunta ei, ei pystynyt samaan ennen vaaleja. Nyt me voimme osittain palata asioihin. Me myös saimme neuvottelut neuvoston kanssa päätökseen hieno juttu. Kaikki neuvottelut neuvoston kanssa saatiin päätöksen ennen vaaleja. No, me aloitamme nyt kovan työmme monilla toiminta-aloillamme, joka koskee parlamentin jäseniä ja Euroopan unionin toimielimiä. Mennään askel askeleelta, koska tämä on hyvin muodollinen kokous. Eri sivu. No niin, Ensinnäkin julistan, että kokous on al- avattu. Se on aika ilmeistä. Tervetuloa vielä kerran. Ja muistuttaisin teitä tämän kokouksen tarkoituksesta. Me järjestäydymme valitsemalla puheenjohtajan ja sitten enintään neljä varapuheenjohtajaa työjärjestys 214 artiklan mukaan. No totta kai <clears throat> tämä vaali, vaalit toimitetaan perinteisen tapa ensin puheenjohtaja ja mikä on nyt tärkeää. Valiokunnan valikunnan ää, täysjäsenet saavat äänestää, <clears throat> mutta siinä tapauksessa, että ää, täysjäsenen tilalla on, on, on varajäsen, minulla on lista, joka on, joka on tullut poliittisilta ryhmiltä, eli tämä on ihan ok, Sean Kelly, hänen tilalleen tullut Otvar Karas, Aldo Patricello, hänen tilalleen tulee Massimiliano Sarini, Angelique Nieber, tilalle tulee eh, Siebel Wiedewey, Sara Skyteril, Skykidal, sorry. Tilalle tulee Thomas Tobe, Teresa Griffin, hänen tilalleen tulee Claude Moraes, Sharian Kofi, hänen tilalleen tulee Bronis Rope, Jeffrey van Oden. Tilalle tulee Peter Krug, Andrew Ingrid Carr. Hänen tilalle tulee Robert Oldens ja John David Tentan. Hänen tilalle tulee Alexander Phillips. ja Kaikki muut jäsenet, jotka, joilla on oikeus äänestää Tässä lienee kaikki poliittisilta ryhmiltä, sillä jos te haluatte lisätä jonkun, se täytyy tehdä ennen kuin äänestys avataan tai aloitetaan joka kerta. Se on mahdollista, mutta teidän pitää pyytää silloin asianmukaista puheenvuoroa. Ja sitten meidän kokouksemme Päätösvaltaisuus silloin, kun kirjoitin nimeni, niin siellä ei montaa nimi, nimeä ei ole. Silloin oli 13, me tarvitsemme vähintään 18 jäsentä, jotta saadaan päätösvaltaisuus. Eli yksi neljäsosa täysjäsenistä riittää, jotta voidaan toimittaa vaali. Sitten puheenjohtajan, ehd, puheenjohtajan ehdokkuudet. Tämä on ensimmäinen asia, ensimmäinen tärkeä asia tällä esityslistalla on poliittisilta ryhmiltä tai vähintään yksi 20 osa valiokunnan täysjäsenistä, eli neljä jäsentä riittää, jos haluaa tehdä e, ehdotuksen valiokunnan puheenjohtajan valinnaksi. No niin, nyt on sana vapaa. Yes, please. Mr. Christian Eller. I have the... Christian Eller. Um, suggest... Minulla on ilo ehdottaa edustaja Valeania valiokunnan puheenjohtajaksi. Rova Adina Valean, kysynkin hänelle, oletko, suostutko ehdotukseen? Kiitoksia puheenjohtaja, kyllä suostun. Hienoa. No, olemme saaneet hyväksynnän myös ehdokkaalta. Kysynkin, onko teillä muita ehdokkaita nimettäväksi? I do not see... En näe ketään, joka haluaisi tällaisen ehdotuksen tehdä. Tämä tarkoittaa sitä, että, että meillä on yksi ehdokas yhdelle pallille. Minun kysymykseni teille on, haluatteko te äh, salaisen äänestyksen, salaisen lippuäänestyksen? No kaikki on kirjoitettu tänne minun paperilleni. Te tarvitsette, te 15 jäsentä riittää, jos he haluavat salaisen äänestyksen. Se on mahdollista tietenkin. No, kukaan ei halua. Hieno juttu, kiitoksia. Niin sitten toinen mahdollisuus. Valitaan suosien osoituksin. So it means... Tämä tarkoittaa sitä, hyvät ystävät, että kiitoksia hyvin paljon. Kiitos hienosta yhteistyöstä viiden vuoden ajalta se oli upeata aikaa minulle, voin sanoa sen teille hyvin avoimesti ja rehellisesti. Ja minä lopettelen. Adina, kaikkea hyvää sinulle. Olen varma, että sinusta tulee erinomainen puheenjohtaja tähän valiokuntaan. Meillä on sellainen tapa, sellaisia tapoja. Charles Chichester, mies. Sitten Angelika Niebler, joka ei ole nyt paikalla. Angelikan jälkeen Robert Royle, sitten meidän eh, italialainen eh, lady, eh, ja sitten minä ja viimeisinä minuutteina ja sitten nainen Romaniasta. Siis aivan upea sukupuolten tasa-arvo. Me olemme erinomainen valiokunta monessakin suhteessa. Kaikkea hyvää sinulle, Adina, ole hyvä ja tule tänne Um, hello everyone. First of all, let me thank you. Hei kaikille. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä luottamusäänestä. Ja toiseksi haluaisin pyytää, että voisimme antaa Jersey Pusekille suosion osoitukset hänen työstään valiokunnan puheenjohtajana. Hän on ollut erinomainen puheenjohtaja. Eli kiitoksia oikein paljon, Jersey. Me kaikki kiitämme sinua. Odotan innolla työtä kaikkien teidän kanssanne tässä valiokunnassa. Tämä on erittäin jännittävä paikka ja uskon, että meillä on varmasti paljon sanottavaa, kun muokataan Euroopan politiikkoja seuraavien vuosien aikana. Ja teillä kaikilla on tässä tehtävänne. Toivottavasti te olette tyytyväisiä tämän valiokunnan työhön. Ja toivottavasti meistä muodostuu oikein hyvä tiimi ja teemme tärkeitä asioita yhdessä. Joten kiitoksia erittäin paljon ja oikein paljon onnea teille tälle toimikaudelle. Nyt sitten jos palaan tämän kokouksen esityslistalle, seuraava vaihe on se, että valitaan varapuheenjohtaja tälle valiokunnalle. Meillä on neljä paikkaa ja aloitetaan ensimmäisestä varapuheenjohtajan paikasta – odotan nimitystä tai nimityksiä. Jos meillä on vain yksi nimitys tai ehdokas, niin katsotaan sitten äänestetäänkö salaisesti vai suosionosoituksin. Ja sitten jos on useampi ehdokas, niin sitten äänestetään salaisella lippuäänestyksellä. Ensimmäinen varapuheenjohtaja. Kuka haluaa tehdä ehdotuksen tähän paikkaan? Ole hyvä. ECR nomination is. ECR ehdottaa professori Krasnodebskia vice, vice chair. Ensimmäinen varapuheenjohtaja. Kiitoksia oikein paljon, Tosanovski. Eli meillä on ehdotus ECR-ryhmältä. Kasnovski, onko muita ehdotuksia? Ei. Sitten kysytään edustaja Krasnodebskiltä, että suostutko sinä tähän ehdotukseen? Thank you. Hyväksyn. No hyvä. Sitten kysyisin, että haluatteko äänestää salaisesti tästä vai äänestetäänkö suosionosoituksen? Eli meillä pitää olla 15 henkilöä, jotka pyytävät salaista äänestysmenettelyä. Jos meitä on 15, niin sitten tehdään näin. Voitte nousta ylös, jotta voimme laskea teidät. Meillä on yksi Kiitoksia, edustaja Kier. Eli suosion osoituksin valitaan edustaja Kasnievski. Kiitoksia oikein paljon. Krasnievski on valittu ja pyytäisin sinua tulemaan tänne eteen vierelleni. Sitten valitaan toinen varapuheenjohtaja tälle valiokunnalle. Ehdotuksia. Olkaa hyvä edustaja Dubajova. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen teitä. Odotan äh, äh, Renew-ryhmän koordinaattoriyhteistyössä ja ehdotan Modern Petersen ja äh, varapuheenjohtajaksi, jolla on valtava kokemus tästä valiokunnasta. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Saimme tämän ehdotuksen. Petersen häntä on ehdotettu Renew Europe-ryhmästä. Sopiiko teille, edustaja Petersen? Yes. Kyllä sopii, ehdottomasti kyllä. Kiitoksia oikein paljon. Sitten salainen äänestys, 15 jäsentä. Ei, sitten suosion osoituksin valitaan. Kiitoksia oikein paljon ja onnittelut. Edustaja Petersen ei voi tulla tänne eteen. Sitten mennään eteenpäin kolmas varapuheenjohtaja ehdokkaita. Ole hyvä. Edustaja Sorinjo. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä puheenjohtaja ja toivottaa teille kaikkea hyvää ja ehdottaa kolmanneksi varapuheenjohtajaksi kokenutta jäsentä kollega STstä Patricia Toija. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Toija, hyväksyttekö te tämän ehdotuksen? I do, thank you. Kyllä, hyväksyn ehdotuksen. Colleagues. Kiitoksia. Haluaako joku sulaista äänestystä? Ei. No siinä tapauksessa suosien osoitukset. Onnittelut edustaja Tojalle. Voitko tulla tänne eteen kanssamme? Sitten neljäs ja viimeinen varapuheenjohtaja tälle valiokunnalle Odotan ehdotuksia teiltä. En näe sinun nimeäsi. Yes, please. Au nom du groupe, euh, au nom du groupe. ID-ryhmän nimissä ehdotan kollegamme Joan Mylania ehdolle. Hän on ollut jo viisi vuotta parlamentin jäsenenä. Si, um... Kiitoksia oikein paljon. Eli edustaja Mälään. Häntä on ehdotettu ehdokkaaksi. Onko muita ehdokkaita? Edustaja Sorinjo. Kiitos puheenjohtaja. SD-ryhmä ehdottaa neljännelle varapuheenjohtajan paikalle – Line Galvesia. Hän on yliopistoprofessori taloushistorian alalta ja hän on myös neuvonantajana Andalusian hallitukselle. Hän on ehdokkaamme. So now we have a second candidate. No niin, meillä on toinen ehdokas, Salves Muijos. Eli kysyisin ehdokkailta, että suostutteko te tähän tehtävään edustaja Melan? Hyväksytkö tämän ehdokkuuden? Kyllä. Sitten edustaja Salves Munjas. Hyvät, kiitoksia. Sitten kollegat, meidän pitää sitten äänestää tästä asiasta. Tehdään se sähköisesti ja tarvitsette äänestyskortit tätä varten. Eli äänestyskortit laitetaan koneisiin. Minulla on oma korttinikin jossakin. Pyytäisin, että koordinaattorit katsoisivat omista tiimeistään, onko kaikilla äänestyskortit vai pitääkö meidän odottaa. Ehkäpä koordinaattorit voisivat viittoilla minulle, jos kaikki on kunnossa. EPP on kunnossa. Sosialistiryhmä. Hyvä. Ilmeisesti kaikilla on äänestyskortit. Tehdään tämä näin. Te käytätte vihreää nappia tässä koneessa eh, edustaja Melanin äänestämiseksi ja sitten punaista nappia edustaja Salves Munjosin äänestämiseksi. Ja jos haluatte äänestää tyhjää, niin voitte painaa valkoista nappia tai vain olla äänestämättä. Mutta tyhjää ääniä ei kuitenkaan lasketa, kun pyrimme määrittelemään se onko äänestyksessä tullut enemmistöä. Eli kyseessä on yksinkertainen enemmistö äänien perusteella, niiden äänien perusteella, jotka on annettu. Onko asia selvä? Onko kysyttävää? Ei. No siinä tapauksessa avaan äänestyksen. So green is for Madame Melan. Eli edustaja Melan vihreä, Salves Munoz punainen. Um, did everyone voted? Äänestivätkö kaikki? No hyvä. Siinä tapauksessa äänestys päättyy. So we have 16... Eli meillä on 69 ääntä annettu, kolme tyhjää, suurin osa tai enemmistö. Siihen tarvittaisiin 34 ääntä. Ja näin tapahtui. Edustaja Salves Munjos sai enemmistön äänistä. Onnittelut, voit tulla tänne eteen. Uh, dear colleagues, I want to Hyvät kollegat, haluan onnitella kaikkia jälleen kerran. Kiitoksia luottamuksestanne. Ja ennen kuin päätetään tämä kokous, niin haluaisin kertoa teille, että meidän seuraava kokouksemme, joka on ihan säännönmukainen kokous, pidetään 23. heinäkuuta, tietysti Brysselissä. Ja meillä on sitten jo Suomen puheenjohtajuuskausi käynnissä, joten siellä on erittäin kiinnostavia keskusteluja. Toivottavasti nähdään sitten 23.7. Brysselissä. Kiitoksia ja oikein mukava iltapäivää kaikille.